Bien, mesdames, messieurs, gagnez vos places, s'il vous plaît. No niin, hyvät naiset ja herrat, voisitteko istua paikoillenne, niin että voisimme jatkaa kokousta kolmeilla, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olemme myöhässä aikataulusta. Ajan säästämiksi haluaisin ehdottaa, että voisimme ehkä ottaa tiettyjä äänestyksiä yhdessä. Kuvittelisin, että suurin enemmistö äänestää puolesta näissä asioissa, joten jos yhdistelisimme näitä äänestyskohtia, voisimme säästää aikaa. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Edustaja Kolmel. Ensinnäkin haluaisin varmistaa, että teillä on äänestyskortit valmiina laitteissa, joten koko illan äänestystä äänestys alkaa. C'est un test toimittaman testi. joku soittaa. Tämä on siis testi, tämä ei ole vielä varsinainen äänestys. Kaksi ääntä puuttuu. Eli kaksi kollegoista, jotka ovat laittaneet korttinsa laitteeseensa, eivät ole äänestäneet. Bon, eh bien, Deux d'entre vous avez glissé vos cartes, mesdames. Kaksi teistä laittoi nyt jo la- kortin laitteeseen, mutta ei äänestänyt. Vielä yksi. Äänestys päättyy. No niin. Edustaja Gaia. Kolme siirtoa. Aiheena talousarvio 2017, pääluokka 3. Esittelijä, olkaa hyvä. Voisitteko vetää yhteen? Luuletteko, että voimme näistä kolmesta äänestää yhtä aikaa? Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tässä on kolme hyvin erilaista määrärahasiirtoa kyseessä. Ne ovat volyymiltaan myös hyvin erilaisia. Määrärahasiirto numero 12 koskee hallinnollista talousarviota. Komissio pyytää, että Frankfurt am Mainin Eurooppa-koulun varoja lisättäisiin 4,6 miljoonalla euroa. Tämä summa otettaisiin hallinnollisesta varauksesta. Taustana on se, että neuvottelut EKPn kanssa EKPn osallistumisesta Eurooppa-koulun kustannuksiin eivät ole vielä tulleet päätökseen. Kysymys tietysti kuuluu, miksi neuvotteluja ei ole saatu päätökseen ja missä vaiheessa neuvottelut luultavasti saataisiin päätettyä. Ja sitten nämä toiset määrärahasiirtopyynnöt koskevat kategoriaa neljä, eli ulkopolitiikkaa. Toisessa on kyse 13 miljoonan euron siirtämisestä vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä Euroopan naapuruusvälineeseen, jotta voitaisiin näin lisätä varoja Afrikka-hätärahastoon ja tämä toinen määrärahasiirtokategoriassa neljään kyse on oikeastaan kolmesta eri siirrosta, sillä kyse on suuresta summasta 184 miljoonaa euroa sitoumuksina. Kyse on nimittäin siitä, että vahvistettaisiin humanitaarista apua näin tehtäisiin hätäapuvarauksesta, jotta voitaisiin vahvistaa humanitaarista apua Afrikan sarven alueella. Emme voi katastrofia siellä estää, mutta voimme kuitenkin hieman heikentää sen vaikutuksia. Ja sitten siirtopyynnöt 15, 16 ja 17, ne on otettu siis eri lähteistä, mutta 16 ja 17 ovat täysin identtisiä. Eli 4002 on tämä momentti varaus hätäapua varten siis. Nämä on siis jaettu kahteen määrärahasiirtoon. siirtoon mutta en oikein ymmärrä siis miksi näin on tehty, mutta sisällöllisesti minulla ei ole mitään vastustusta näitä siirtoja kohtaan. Niin nämä viisi siirtoa, voidaanko niistä äänestää yhdessä, yhdessä Kaija? On peut gagner du temps. Näin voimme ottaa vähän aikaa. Sopiiko valiokunnalle? Ei sovi. No niin, sitten ensimmäinen siirto. La commission a-t-elle des, des précisions à apporter? Onko komissiolla jotain täsmennettävää? Gaier ei ymmärtänyt, miksi tässä oli kaksi erillistä budjettikohtaa. Yes, very, very briefly to reply to Mr. Niin, ihan lyhyesti Gairin kysymykseen. Kysymys kuuluu, miksi meillä on erilliset siirtopyynnöt kormen kriisin osalta? Tämä on varainhoitoasetuksen vaatimus, että jokaista kriisiä varten pitää olla erillinen ehdotus siirtä varten. Muuten kaikki olisi voitu esittää kerralla. Nee, die Frage ist, ähm niin kysymyshän siis kuului 15, 16 ja 17 koskevat kaikki samaa kriisiä, eli humanitaarista kriisiä Afrikan sarven alueella. Ja rahat otetaan kahdesta eri lähteestä, nimittäin toisaalta hätäapuvarauksesta ja toisaalta liittymistä valmistelevasta tukivälineestä. Hätäapuvaraukset otetut varat on jaettu kahteen ja en ymmärrä miksi. En mitenkään halua tässä viivyttää tässä menettelyä, mutta asia kysymykseni koskee sitä, miksi näin on menetelty. There are three transfers because there are... Tässä on kolme siirtoa siksi, että kolme eri kriisiä. Afrikan sarvi, ensin, sitten toinen on Iraksan, toinen siirtopyyntö ja sitten kolmantena kriisinä Syyriä. Ehkä epäselvyys syntyy tässä siitä, että tässä on ehdotettu IPasta jäsenyyttä valmistelesta toimesta yksi pieni siirto. Se liittyy yhteen näistä. Hyvä, kiitos. Nyt ymmärsin asian. Je vais mettre au voix. Äänestämme siis ensimmäisestä siirrosta Numero 12. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Domi, mais le scrutin est ouvert. Demande à voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi kortti ei vielä ole antanut ääntä. Äänestys päättyy. 26 puolesta kolme vastaan. Hyväksytty. Seuraavana siirto 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Approuvé 22 voix contre 4. 22 puolesta 4 vastaan kaksi tyhjää. Siirto numero 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Sitten siirto 16. Puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta yksi tyhjä. Ja sitten 17. Äänestys alkaa. Päättyy. 27 puolesta yksi tyhjä. Seuraavana kuulemme edustaja Tarantia, muut pääluokat seitsemän siirtoa, joista välttämättä ei tarvitse äänestää. Tarant, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisimme hyväksyä paljon enemmänkin siirtoa kuin teemme. Minun on kuitenkin korostettava viime aikoisten alueiden komitean siirtojen kokemusten valossa, että budjetti on enemmän kuin ennuste. Ennuste merkitsee sitä, että katsotaan mitä tapahtuu mahdollisesti ja vuonna. Budjetti toisaalta myös sisältää nämä sitoumukset, että voidaan mahdollistaa se, näiden arvioiden tapahtuminen ja toteutuminen. Voisin vähän antaa teille makua siitä, millaisia muutoksia tilintarkastustuomioistuimissa on tapahtunut seitsemän siirron määrä on 467 näistä menee huvituksiin ja edustuskuluihin toimielinten jäsenille, joilla katetaan kustannukset, joilla koskien tilintarkastustuomioistuimen juhlavuoden juhlallisuuksia. 2017 talousarviossa ei oltu ennakoitu tätä 40 vuoden vuosipäivää. Tämä varmaankin liittyy Juhan Partsin vali, valintaan tilintarkastustuomioistuin. Hän varmasti tietää, miten hyvät juhlat järjestetään ja hän tarvitsee rahoitusta tämän tyyppiseen toimintaan on kuitenkin vahinko, että juhlat maksavat 60 000, mutta, mutta päiväkoti taas saa vain 25 000 euroa, jolla voidaan kattaa keittiölaajennukset, joten olisi kuitenkin ajateltava enemmän lapsia, muuten ei tule tulevaisuutta näille tilintarkastajille muuta osin voin suhtautua myönteisesti ja pyytää kollegoita äänestämään tämän tyyppisen siirron puolesta. Thank you. Yeah, the translators lost your microphone, Mr. President. Tulkit taisivat menettää mikrofoninne. Niin, pahoittelen. Eli kommentoitte nyt näitä seitsemää siirtoa joita käsittelemme nyt. Mikäli niin näistä ei välttämättä tarvitse sumien kautta äänestää, voidaan päättää, että budjettivaliokunta hyväksyy ne noudattajan esittelijän äh, kantaa vai eikö? Haluatteko äänestää? Bien, mais il faut, il faut un certain nombre de... Non. Eh no sitten äänestämme. Ensimmäisenä. Ehkäpä voimme äänestää yhtenä kokonaisuutena. Olkaa hyvä. Ää niin, hyväksyttekö, että äänestämme yhtenä kokonaisuutena? Muutamia vastustaisin, mutta muuttavan ihan tavanomaisia. Olisi parempi tehdä yksi kerrallaan. Oh, it's up to you tai ihan miten haluatte puheenjohtajana. Minä noudatan sitten teidän kantanne. No, minä haluan täällä helpottaa moninaista il- mielipiteen ilmaisua. Tämä on demokraattinen talo, joten en halua, että täältä turhautuneen mieli lähdetään. Joten nyt ensimmäinen siirto. 03A17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 04 17 äänestys alkaa. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet, mutta äänestys on päättynyt joka tapauksessa 22 puolesta kolme vastaan. Sitten 06 ja 17 äänestys alkaa. Ja päättyy. 24 puolesta 3 vastaan 07, 17 äänestys alkaa. päättyy. 24 puolesta kolme vastaan. Sitten 08C17 äänestys alkaa. Ja päättyy. 24 puolesta kolme vastaan. Tuo 05 C17 jäi välistä. Äänestys alkaa 05 C17. Ja päättyy. Hyväksytty 24 3. Ja vielä lopuksi 09 C17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät ole. Äänestys päättyy. 21 puolesta kolme vastaan. Hyvä. Seuraavaksi siirrymme sitten Esittelijä Holmajerin paperit on teillä. Edustaja Tarant viittasi kahteen siirtoon, jotka tulivat valiokuntaan myöhässä, joten äänestämme vasta elokuun lopussa. Haluaisitteko niistä vielä sanoa? Olkaa hyvä. Mm, if you advise me to put them on... Mm, jos ehdotatte, että äänestetään 31. päivää elokuuta se varmasti onnistuu ihan hyvin, ettei sotketa asioita näiden hankalien sääntöjen kanssa nyt. Tämä on hankala kysymys, koska Elmar Brock on ollut syntymästään asti täällä jo, mutta nythän äänestämme juuri puolesta, eli, eli pyrkikää vain pysäyttämään minut puheenjohtaja, jos osaatte. No, me écoutez, nous, en, nous resterons là, puisque de toute façon... Le... No, jätetäänpä tähän, koska äänestämme sitten no elokuun viime päivinä, kun tapaamme jälleen kesälomien jälkeen. Nyt siirrymme kiinteistöpolitiikkaan. Kaksi operaatiota. Euroopan ul- ulkosuhdehallinnon hankkeita ensinnäkin Euroopan unionin Kolumbian delegaatio ja se liittyy myös Suomeen. Des questions sur euh, cette proposition qui reçoit un avis favorable. Onko teillä tähän kommentoitava esittelijä Holmeier tätä tukee? Ei kysymyksiä, joten äänestämme. Koneäänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy. 21 puolesta kaksi vasta, kaksi tyhjä ääntä. Sitten toinen hanke koskee Euroopan unionin ja Ghanan delegaatiota ja se taas on yhdessä Saksan kanssa. Esittelijä tukee. Ei kysymyksiä, äänestämme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 23 puolesta kolme vastaan. No niin, nyt olemme äänestyksen saaneet valmiiksi. Olen pahoillani, en voinut käyttää tähän vähempää aikaa. Meillä oli kuitenkin niin kiinnostavia asioita käsiteltävänä, niin tässä meni vähän aikaa. Jos muita kysymyksiä ei ole, niin seuraava kokouksemme on 30.31. elokuuta ja 14. syyskuuta nyt toivotan teille oikein hyvää kesälomaa. Istunto on päättynyt.